Nyt sanoisin tuhansille mielenosoittajille Lissabonissa, että kyllä tämä todellakin riittää nyt. Kiitoksia. Ja nyt tämä lista on käyty läpi, eli se merkitsee sitä, että seura- siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Eli nyt nämä yhden minuutin puheenvuorot on pidetty ja nyt sitten on Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiavuorossa eh, Rouva Porcelino, teillä on puheenvuoro. Rouva komissaari, arvoisa puhemies, esittelen teille tänään oma-aloitteisen mietintön Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta. 23. toukokuuta on Falkon murhan vuosipäivä ja hänen kannattajiensa vuosipäivän ja haluaisin herra Bassille nimenomaan osoittaa tämän puheenvuoroni, eh, joka selväsi eh, hengissä tästä hyökkäyksestä, joskin vakavasti loukkaantuneena meidän täytyy huolehtia siitä ja ryhtyä puolustamaan turvallisuutta. Ja haluaisin tässä kohdin myöskin maanjäristyksen uhreille ilmaista nyt tässä kohdin myötätuntoni, koska myöskin maanjäristykset ovat sellaisia, joissa EUn pitäisi harkita ryhtyä turvallisuustoimenpiteisiin. Meidän pitäisi aina ajatella oikeusvaltion oikeuksia ja perusoikeuksia, kun me luomme tätä strategiaa. Tärkeä on Euroopan unionin instituutioiden rooli tässä yhteydessä ja meidän täytyy luoda Lissabonin jälkeinen turvallisuusstrategia – ja Euroopan parlamentin pitäisi olla strategian luomisessa mukana, mutta sen pitäisi olla myöskin tai esittää roolia, joka oli, kuuluu täysvaltaiselle lainsäätäjälle. Mutta jos ajatellaan demokraattista kontrollia, niin parlamentin yhdessä kansallisvaltioiden parlamenttien kanssa pitää sitä harjoittaa. Me tarvitsemme järkevää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä – siten, että komissio on myöskin yhteistyössä mukana ja sen pitää johtaa siihen, että komissio laatisi sisäisestä turvallisuudesta vuosikertomuksen. Tässä kohdin on tärkeää myöskin se, että kaikki uhat, jotka yhä enemmän uhkaavat turvallisuutta, että sitä pystytään vastustamaan. Tässä ovat kyseessä unionin kohdistuvat uhkat, mutta myöskin muut uhkat, ja meidän pitäisi avoimella tavalla – ryhtyä sitä vastustamaan. Ja näen, että tässä on Euroopan komissiosta asetettu viisi painopistealuetta, joskaan tämä lista ei ole mikään täydellinen lista. Ja ehkä tätä voitaisiin myöskin tätä järjestystäkin muuttaa. Tässä on ensimmäisenä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, toisena terrorismin ja sitten kolmantena tietoverkkorikollisuuden ehkäisy ja torjunta ja ulkorajojen valvonnan vahvistaminen ja luonnonkatastrofeista ja ihmisen aiheuttamista suuronnettomuuksista selviytymisen helpottaminen. EU ei voi tietenkään yksin toimia, ehm, vaan meillä pitää olla myöskin ehm, kollegoja, jotka toimivat meidän mukanamme, jos ajatellaan näitä erilaisia väkivaltatekoja, joita tehdään niin niitä pitää pystyä vastustamaan yhdessä. Ähm, Euroopan tuomareiden ja syyttäjän virastojen pitäisi pyrskiä, pystyä tekemään yhteistyötä tässä. Ja ensisijainen alue siis on myöskin korruption, ympäristörikollisuuden, talousrikollisuuden ja tietoverkkorikollisuuden vastustaminen. Ja tässä myöskin komission pitäisi ottaa myöskin tekijänoikeudet huomioon. En ole ihan niin varma, että ottaako komission oikeastaan nyt kovin hyvin huomioon, koska aktasta on keskusteltu hyvin pitkään. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia niitä varjoesittelijöitä, jotka ovat myöskin myötävaikuttaneet tämän mietinnön syntymiseen. Ja haluan kiittää myöskin ryhmien työntekijöitä ja omia apulaisiani. Monet kiitokset. Kiitokset. Herra Paska on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisa komission jäsen. Euroopan unionin sisäinen turvallisuus on sellainen, jota uhkaa hyvin monta tekijää, koska rajalla uhat lisääntyvät ja suurin ongelma sisäisessä turvallisuudessa – on hyvin laajalle järjestäytynyt rikollisuus eh, ja se kohdistuu myöskin maahanmuuttajiin, joilla on eh, hyvin alhainen elintaso ja he muodostavat myöskin eh, potentiaalin laittomille työmarkkinoille ja laittomalle toiminnalle, kuten esimerkiksi prostituutiolle ei pidä erottaa sisäistä turvallisuutta, jos ajattelee ulkoista turbulenssia ja siksi pitäisi pyrkiä rakentamaan yhteinen turvallisuusjärjestelmä Euroopan unionin ja järjestelmä pitäisi rakentaa siten, että ulkopolitiikka ja Euroopan unionin sisäinen turvallisuus yhdistetään. Minä uskon, että tällainen järjestelmä olisi perusjärjestelmä Euroopan unionin turvallisuudelle. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten rouva Basescu. Kiitoksia. Monet kiitokset puhemies. Öm Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen on yksi Euroopan tärkeimmistä painopistealueista ja siihen tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä niin, että saisimme enemmän jokaiselle kansalaiselle turvallisuutta. Ja tämä komission tiedonanto on yksi ähm, askel tässä ja siinä ehdotettiin viittä eri painopistealuetta, mutta me tarvitsemme lisäponnisteluja, jotka, jotta voisimme järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan taistella ja ylipäätänsä taistella rikollisuutta vastaan. Ja jos ajatellaan vaikka taskuvarkauksia tai auto, autovarkauksia, eh, jotka kohdistuvat hyvin moniin kansalaisiin. Eh, ja tässä kohdin voitaisiin toimia verkostona ja minä kannattaisin sitä, että Europolin pitäisi toimia tällä alalla voimakkaammin niin, että se arvioisi tarkemmin vaarat artiklan 6 mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron komission jäsen Malmströmille. Olkaa hyvä. Uh, Mr. President, Arvoisa puhemies, Rouva Borsellino, minä haluaisin myös tuomita nämä Brindisin tapahtumat, kuten tekin. Tämä on sellainen tapahtuma, sitä ei voida koskaan puoltaa. Ja tässä Rova Falconen mukaan nimetty koulu on tietenkin mukana symboliikkaa esittämässä. Minä olin pari viikkoa sitten tuolla alueella ja kuulin siellä siitä, miten toimitaan mafiaa vastaan ja pyritään järjestäytyneen rikollisuuden välineistö takavarikoimaan. Me voimme tämän vain tuomita. Kiitoksia erittäin hyvästä mietinnöstä. Tämä on mielestäni erittäin hyvää työtä. Kiitoksia myös varjoesittelijöille. Tässä todellakin edesautetaan yhteisen turvallisuusstrategian syntymistä. Me olemme myös sitä mieltä, että kaikkien toimielinten pitäisi tämä strategia jakaa ja meillä pitäisi olla siinä yhteiset tavoitteet, koska kansalaisten turvallisuus on meidän tapahtumiemme ytimessä. Tässä halutaan löytää paras foorumi, jonka avulla voidaan löytää toimintamuodot yhteistyölle. Ja tällä tavoin on nähty ikään kuin sykli hyvänä mallina ja tällä tavoin meillä on parlamentaarinen, parlamentaarinen poliittinen sykli ja kansallisten parlamenttien sykli ja se yhdistyy myös komission kertomuksiin. Me olemme toisessa täytäntöönpanokertomuksessa ja se julkaistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Mitä tulee täytäntöönpanoon tässä sisäisessä turvallisuusstrategiassa, siinä on erilaisia tavoitteita, niitä ei ole asetettu tärkeysjärjestyksen järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen, tietoverkkorikollisuuden ehkäisy eh, ja ulkorajojen valvonnan vahvistaminen luonnonkatastrofeista, eh, luonnonkatastrofien eh, korjaaminen ja tässä esimerkiksi tavaroiden takavarikoiminen on tullut esiin ja yhteistyöverkostojen parantaminen ja tämän vuoden loppuun mennessä me olemme yhteistyössä Europolin kanssa, Eurojustin eh, kanssa yhteistyössä rakentamassa eh, parempaa yhteistyötä poliisi, eh, poliisivirastojen kanssa myös kansallisella tasolla ja tällä tavoin pyrimme suojaamaan myös kriittisiä infra- infrastruktuureja ja vuoden loppuun mennessä pidetään konferenssi, jossa kerätään myös tietoa tästä radikalisoitumisverkoston toiminnasta tämä toinen toimintakertomus. Siinä tarkastellaan, mikä on tilanne myös poliittisessa syklissä ja meillä on tällä tavoin myös mahdollisuus katsoa, miten voidaan vastata talous- ja sosiaaliseen kriisiin turvallisuuden turvallisuusstrategian kautta, koska tässä myös sijoittajat, yritykset, niiden pitää tuntea itsensä turvalliseksi. Erittäin arvokasta työtä teidän tekemänne mietintö on ja minä odotan kovasti yhteistyötä kanssanne tässä asiassa. Thank you very much, Madam Commissioner. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Savazás holnap Ja näin päätän tämän keskustelun ja huomenna kello 12 äänestämme tästä mietinnöstä. Ja sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä on Cornelis de Jongin